Hello. Peter. Please sit down, Peter Rush. Pyytäisin, että myös Peter Rush asettautuu paikoilleen. Tervetuloa. Tervetuloa tähän työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kokoukseen. Meillä on tänään paljon esityslistalla asiaa, joten aloitetaan saman tien. Saattaa olla, että tässä iltapäivän mittaan joudun olemaan aika tiukka puheaikojen suhteen, koska haluan, että ehdimme käydä läpi kaikki esityslistan kohdat. No niin, ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Minulle ei kukaan ole mistään muutoksista ilmoittanut. Itselläni ei muutoksia ole, eli voimmeko hyväksyä esityslistan tällaisena? Kyllä, hyväksytty. Eh, Seuraava esityslistan kohta. Pöytäkirjan hyväksyminen 26. tammikuuta sekä 10.11. helmikuuta kokouksista. Pöytäkirjat on teille toimitettu. Onko niihin kommentteja? Ei joten nämäkin pöytäkirjat voidaan hyväksyä. Onko minulla puheenjohtajan ilmoituksia? Ei, ja Vaikuttaa siltä, että minulla on kaksi puheenjohtajan ilmoitusta. Ensinnäkin se, että tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä internettiin, toivottavasti kukaan ei vastusta. Ja toinen asia on se, että että teille on toimitettu raportti 5.7. 5.6. <clears throat> helmikuuta New Yorkin valtuuskunnan matkasta. Ja nyt äh, tämä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Wanted to welcome. Niin, halusin vain kertoa, että Euroopan kuljetusliitosta on täällä valtuuskuntapaikalla. Brysselissä järjestettiin myös tänä aamuna mielenosoitus. Ja halusin tämän ottaa täällä kokouksessa e- esille. Kiitoksia, tervetuloa. Todella mukava, että olette tulleet seuraamaan kokoustamme. Tietävä meidellään. Tässä puheenjohtajan ilmoitukset ja Kremmersiltä todellakin työjärjestyspuheenvuoro. No niin, nyt voimme jatkaa esityslistan käsittelyä. Ensimmäinen varsinainen kohta, rajat ylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet. Tästä toimitetaan äänestys tänään, mutta ennen äänestystä annan puheenvuoron eh, herra Bradjetolle. Ei, mutta hän ei halua, esittelijämme ei halua puheenvuoroa, emmekä tietenkään pakota häntä puheenvuoroa käyttämään. Te tosiaan tuossa jo kuulittekin, että totesin, että meillä on tiukka aikataulu tänään. Me käynnistämme äänestykset. Teillä kaikilla varmasti on mukana ne äänestyskortit. Tästähän teille viesti lähetettiin. Tosiaan äänestys alkaa. Ensimmäinen tarkistus on tarkistus numero 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhden asian unohdin muuten sanoa äsken. Keskeytän tässä. Eli minä olen keskustellut sihteeristön kanssa tietyistä tarkistuksista, siitä voidaanko ne ottaa äänestettäviksi vai ei. Ja tarkistukset 24, 25, 26, 33 ja 67. näistä ei voida äänestää, koska ne viittaa vastaavat toiseen oikeusperustaan. 2, 4, 2, 5, ja 67 ovat siis nämä tarkistukset, joista ei voida äänestää. Jatketaan. Kompromissi A puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tässä joukko tarkistuksia raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 64 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 66. Tästä äänestämme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 67, siitä siis ei voida äänestää, joten seuraavaksi 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kokeilellaanpas äh, tätä koneäänestystä tarkistuksen 71 kohdalla. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 35 ääntä, joista 17 puolesta 18 vastaan. Ei tyhjiä. Hylätty. Tarkistus 73 puolesta. Vastaan. Luulen, että hylättiin, mutta tiukalle meni tässäkin, eli koneäänestys. Tarkistus 73. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hmm, oikeassa Paulin 38 ääntä 19, puolesta 19 vastaan. Tiukoille meni, mutta hylätty siis näin ollen. Tarkistus 72. Siihen on suullinen tarkistus. Date of application of regulation number 883-2004. Näin suullisesti muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mm, koneäänestys tästäkin tiukalle nimittäin meidän Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kolmekymmentäyhdeksän ääntä, joista 21 puolesta 17 vastaan yksi tyhjä, eli hyväksytty. Tarkistus 74. Siinäkin on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 ja 75 on vedetty pois. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan,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 vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Joukkotarkistuksia näin raukeaa seuraavana kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 104 raukeaa. Seuraavaksi kompromissi D puolesta. vasta Tyhjää hyväksytty. 105 on vedetty pois ja muut raukeavat tässä 108 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 suullisesti tarkistettuna sanat for the patient puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Tarkistetaanpa koneäänestyksellä. 114 siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 ääntä, joista 19 puolesta 21 vastaan ei tyhjiä, eli hylätty. 116 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen raukeaa iso joukko tarkistuksia aina tarkistukseen 134 ja 135 asti, jotka ovat identtiset näiden puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 136 on vedetty pois. Ja nämä loput raukeavat. Kompromissi F puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt ne raukeavat 150 asti. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 151 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä kaksi seuraavaa raukeavat. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 suullisesti tarkistettuna. Tässäkin viitataan 8832004 asetukseen asetuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 on vedetty pois. 164 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 suullisesti muutettuna. They are also invited to ja stakeholders asti näin suullisesti muutettuna puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 179 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, Measures Enabling Authenticity of the e-prescription asti. Ja jos ensimmäinen osa hylätään, myös toinen kaatuu. Eli ensimmäinen osa puolesta, vasta, tyhjää, hylätty. Näin ollen myös toinen osa raukeaa. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26, siitä ei voida äänestää. Eli tarttuisi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Ei kun äh, tämä katsotaan kyllä koneellisesti nyt. Vastus 30 äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 40 ääntä, joista 21 puolesta 19 vastaan ei tyhjä, eli hyväksytty. Tarkistus 4 on vedetty pois, 29 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33, siitä ei voida äänestää. Oh, but it was not carried. Siis ei tuo aiempi tuossa ollut hyväksytty. Mä Ehkäpä tein tässä virheen. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ka deksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 suullisesti teksti muutettuna for the patient puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja and entitlement to them. Ensimmäinen osa ilman näitä sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa näiden sanojen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 suullisesti muutettuna for the patient puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi 4, 2, näistä ei voida äänestää. Joten loppuäänestys, hyvät naiset ja herrat, lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestämme koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 41 ääntä, joista 35 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelen herra ähm, Bragettoa. No niin. Minister um, social fund. Yes, yes, yes, Do we have anything? No. Yes. Okei. Okay. Då har vi kommit till... Ja nyt Sirme. esityslistalla eteenpäin aiheena Euroopan sosiaalirahaston tukeen oikeutetut uudet kustannustyypit. Voimmeko me äänestää välittömästi? Meillä on täällä kaksi tarkistusta. Tarkistus. Jaha, rouva Stauner, olkaa hyvä. Siis ennen kuin äänestämme puheenjohtaja, halusin vain kollega Kresslen puolesta todeta, että hän vetää pois molemmat tarkistuksensa. Thank you. <laughs> Hyvä, kiitoksia. Siinä tapauksessa meillä on äänestys. Ei tietenkään niin, eihän tästä mm, tarvitse äänestää muutoksineen, koska muutoksia ei ole. Eli me äänestämme tästä yhdellä äänestyksellä niin mietinnöstä kuin lainsäädäntöpäätöslauselmaesityksestäkin. Koneäänestys, äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. 40 ääntä, joista 38 puolesta kaksi vastaan ei tyhjiä. Eli onnittelemme rouva Jönssiä. Next one is Okay. Mm-hmm. Nesta ei. E. Seuraava on Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka, periaatteet, toimet ja välineet. Kyseessä on lausunto luonnossa valiokunnaltamme lipe valiokunnalle Me voimme aloittaa äänestyksen. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 6 ja 7 raukeavat 8 puolesta vastaan tyhjää. Mm, tämä meni aika tiukoille, eli tarkistus kahdeksan koneäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 40 äänestä 18 puolesta ja 22 vastaan ei tyhjiä, eli hylätty. Kompromissi B puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 90 raukeavat, 11 ei tarvitse äänestää, koska kyseessä on kielellinen tarkistus. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta 15 puolesta. 15 Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta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 vastaan tyhjä hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja lopuksi äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 39 äänestä 37 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä, joten onnittelemme rouva Madeira. Rouva Panajato Poulos on esittelijämme seuraavassa aiheessamme, joka on maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să menționez faptul că am dorit să vin special la acest vot. Sunt vicepreședinta din partea socială. wanted to say that uh, I uh, am here as a uh, Halusin vain todeta, että olen täällä liikennevaliokunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa ja halusin todeta, että tämä mietintö on erityisen tärkeä liikenneturvallisuutta silmällä pitäen ja jos haluamme parantaa kuljettajan turvallisuutta. Tämä on erityisen tärkeä asia ja pyydän, että kaikki äänestävät huolellisesti, sillä mm, kysymys on erittäin tärkeä kaikille liikenteen käyttäjille. Maybe not the point of order. Ehkä tämä nyt ei kuitenkaan ollut työ, työjärjestyspuheenvuoro ihan rehellisesti sanottuna. Philip. Just to say, I agree it's not a... Niin haluaisin sanoa vain, että ei tämä nyt mikään työjärjestyspuheenvuoro ollut ja varmaan olette samaa mieltä siinä, että näkemyksiäkin on muita. Devote. Ei tuokaan ollut työjärjestyspuheenvuoro. Okei, <laughs> okay, no okay, vi No niin, sitten voimme äänestää. Maybe. Voimme äänestää ja ensimmäisenä äänestämme tarkistuksesta yhdeksän puolesta. Vastaan. Otetaan tämä koneäänestyksellä. Siis äh, tarkistus yhdeksän. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 40 äänestä 23 puolesta 17 vastaan ei tyhjiä. Eli tätä äänestystä ei jatketa, koska tämä ehdotus meni läpi. Kuulkaapas meidän täytyy äänestää tästä lainsäädäntöehdotuksesta, siis sen hylkäämisestä. Se on ihan sama asia. Me toistamme oikeastaan tämän äskeisen äänestyksen. Äänestämme uudelleen tästä lainsäädäntöehdotuksesta, mutta minä en tiedä miksi. Miksi? It is rejected. Tämähän jo hylättiin. But, but I, I have to, because for me... Katsokaapas. Siis jos meillä ö, olisi to, ristiriitaiset ehdotukset tai, toiset, tai vastakkaiset ehdotukset, niin tämä ei haittaisi. No, I don't, we, this is the result because we have a result. Siis meillä on nyt tulos. Me emme tarvitse kahta tulosta. Näin se nyt on. That's one, two. <laughs> okay. Now, nu är det... Ja nyt Euroopan koulutussäätiö. Tehän tiedätte, että Meillä on tätä koulutus. Ja olkaa hiljaa, hyvät ihmiset! Hyvät ihmiset, äh, tiedän, että te olette nyt kovin äh, innostuneita tästä, mutta meillä on äh, paikalla vieraita. asiantuntijoita. Meidän täytyy Euroopan koulutussäätiön hallit hallituksen asiantuntijaehdokkaat kuulla. Koordinaattorit ovat kutsuneet tänne asiantuntijoita ja he ovat todella koordinaattorien ehdottamat nimetyt ehdokkaat Euroopan parlamentin nimissä ja heiltä kuullaan nyt lyhyet kommentit, puheenvuorot ennen nimityksiä. Ja hyvät ihmiset, kaikki, jotkut ovat tästä nyt hyvin, hyvin innostuneita, mutta minä haluan antaa puheenvuoron vieraillemme. Ja välkomna! Toivotan tervetulleeksi herra Messier. Jean-François Messier, rouva Sarah Parking sekä herra Stamatis Paleokrasas. Lämpimästi tervetuloa kaikki kolme. Ensimmäisenä puheenvuorossa herra Masie. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Itse haluaisin omasta puolestani esittää kiitokset tämän päivän kutsusta ja lyhyesti ottaisin pari seikkaa yhtäältä eh, liittyen eh, säätiön eh, painopistealueisiin ja sen toimintaan säännöstön pohjalta ja henkilökohtaisesti vielä kollegoiden kanssa haluaisin käydä läpi muutaman seikan metodeihin liittyen teidän valiokuntanne toiveiden mukaisesti. Meidän tehtävämme ja painopistealueemme on löydettävissä säännöttöjen kohdista 2 ja 3. On varmastikin tärkeää toimia sillä tavoin, ettei jo tehtyä enää uudelleen tehdä ja annetaan siis arvoa kokemukselle. Nyt sitten kolme tärkeää kohtaa. Ensinnäkin me haluamme saada aikaiseksi elinikäisen oppimisen johdonmukaisen lähestymistavan ja se on äärimmäisen tärkeää nimenomaan tämänhetkisessä sosiaalisessa ja taloudellisessa kriisitilanteessa. Koulutus, nimenomaan ihmisten kouluttaminen ja myöskin alueiden kouluttaminen on tärkeää ja erilaiset toimintamallit nimenomaan henkilöiden eduksi. Myöskin tiedon välitys ja jakaminen kaikissa maissa on tärkeää ja nimenomaan niissä maissa, jotka tätä toimintaa harjoittavat. Myöskin taloudellisten muutosten analysointi ja kumppanuuden nimissä toimiminen, nämä kaikki ovat meille tärkeitä toimintatapoja. Haluaisin niin ikään painottaa myöskin tehokkaan toiminnan merkitystä kaikkien kumppaneiden välillä. Me emme toimi suinkaan yksin. Meidän toimintamme perustuu komission, jäsenmaiden ja muiden, CDFOPin ja muiden mahdollisesti myöskin muiden säätiöiden kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön. Me pyrimme samaan aikaiseksi tehokasta yhteistyötä. Toiseksi haluaisin puhua siitä, miten työtä tehdään, millä tavoin voin äh, vastata äh, siihen kysymykseen, joka esitettiin meille toimen kuvastamme. Mikä meidän missiomme? Meidän on ensinnäkin kuultava teidän valiokuntaanne, jotta saisimme käsityksen siitä, mihin tekin tätte huomiota, mikä on teille tärkeää. Luonnollisesti myöskin budjettihaasteet äh, sosiaalisen vuoropuhelun piirissä ovat tärkeitä seikkoja. Toiseksi me pyrimme panostamaan hyödyllisesti antamaan neuvoja. Erityisesti suurten hankkeiden osalta, niiden valmistelun ja seurannan osalta ja myöskin budjetin valmistelun osalta ja myöskin erilaiset toimintaselvitykset, niiden laatiminen on tärkeää. Ja vielä kolmanneksi, niin kuin sanoin, yritämme toimia hyödyksi teidän valiokuntanne kannalta ja muutenkin koko säätiön kannalta. Haluamme antaa teille tietoa, mahdollisesti varoittaa teitä ja antaa selkeän käsityksen siitä, millä tavoin säätiö toimii. Tämä edellyttää luonnollisesti säännöllistä äh, raportointia. Me pyrimme ottamaan huomioon teemakohtaiset ja aluekohtaiset äh, painopistealueenne. Tässä äh, lyhyesti puheenjohtaja oma panostukseni ja henkilökohtaisesti toivon, että voimme tehokkaasti toimia yhteistyössä uusin toimintatavoin ja toivon niin ikään, että saamme tuoda esiin kaiken keräämämme kokemuksen alalta te jo olettekin tutustuneet yksityiskohtaisemmin kokemuksiin, eikä niitä tässä enää tuo sen kummemmin esiin. Toivomme siis kaiken kaikkiaan voimme olla hyödyksi valiokunnallenne. Suuret kiitokset herra Messie. Nyt puheenvuoron saa Rova Parkin, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. I, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen ilahtunut siitä, että minut kutsuttiin tänne paikan päälle tänään, enkä nyt ryhdy toistelemaan sitä, mitä kollegani juuri totesi siitä tavasta, jolla olemme yhteydessä teihin. Ja olette aivan oikeassa siinä, että meidän tulee pelkästään selvittää sitä, että mitä te haluatte meidän tekevän, vaan millä tavalla se tehdään. Toivon, että työskentelemme yhteistyössä joukkueena ja että meillä on yhteyksiä myös muihin osioihin, ulkosuhteisiin ja niin edelleen. Varmistaudumme siitä, että viestintä toimii hyvin. Kertoisin, tai toisin mukana niin hyvin laajapohjaisen kokemuksen koulutusalalta. Olen työskennellyt sellaisilla toimialoilla, jossa kestävyystoiminta on integroitu toimintaamme. Olemme työskennelleet kahden eri osion kanssa yhteistyössä ja integroineet uusia kykyjä, uusia tapoja toimia mukaan, joten voisin tuoda mukanani kokemusta tältä puolelta. Erityisen ilahtunut olen nähdessäni, miten koko tämä inhimillisiin voimavaroihin investointi on laajentunut ja samalla laajentanut myös eurooppalaisen koulutuskeskuksen toimialaa. Aivan kuten kollegani totesi, meillä on edessä hyvin vaikeat ajat ja meidän täytyy yhdistää tieto ja niin taitojen parantaminen siihen, millä tavalla tässä vaikeassa ajassa toimitaan, joten nythän meillä on hankalampi poliittinen aika kuin aiemmin edessämme. Toivottavasti näin voisin silloin edesauttaa tätä toimintaa sillä kokemuksella, joka minulla on työnantajien ja hallitusten kanssa työskentelemistä sekä suurten että pienten rakennus- ja matkailualan toimijoiden kanssa olen työskennellyt. Ranskan kielen taitoni on hyvä ja Minulla on myös kokko, kokemusta toiminnasta tällä lailla, joka on varmasti hyödyksi, kun ryhdymme tekemään sellaisia hankkeita, jotka ETFL ovat tärkeitä täytäntöön panemiseksi. Ja näin voidaan myös tarkastella sitä, onko ongelmia vai ei. Minulla on aika paljon kokemusta julkisyhteisöjen hallinnoinnista ja se on ehkä tärkeää, kun halutaan varmistautua siitä, että ETF edistyy hyvin. Ja tuon kokemuksen siis voin tuoda mukana, niin kiitoksia. Tack Mike. Suuret kiitokset teille, Tova Parkin. Nyt puheenvuoron saa herra eh, Palabrasas, olkaa hyvä. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman, and I'm grateful to... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ilahtunut siitä, että olen näiden kahden arvovaltaisen vieressäni istuva kollegan kanssa päässyt tähän luetteloon eh, hakijoista. Kun tarkastellaan säätiön tehtäviä ja prioriteetteja, olen sitä mieltä, että jos, teille, jos sallitte, että ETF tavoitteidensa puitteissa, jos se niin ei ole tehnyt, sen tulisi pohtia uudelleen prioriteettejaan ja kokonaistrategiaansa ja tarkastella sitä, mikä on globaalin talouskriisin vaikutus tähän ja varsinkin eh, koulutukseen, työllisyyteen. Se tulisi tehdä yhdenmukaisesti Euroopan parlamentin toimintasuunnitelman kanssa, joka koskee uutta sosiaalitaloudellista tehtäväkenttäämme. Esimerkiksi, onko kompetenssijohtoinen koulutus edelleenkin etusijalla. Tutkimus nimittäin osoittaa, että geneeriset, geneerinen pätevyys on hyvä asia, varsinkin silloin kun eletään joukko irtisanomisten ja työttömyyden aikaa. Asiantuntija, joka Euroopan parlamentin nimittää, on tärkeää toimia niin, että Euroopan parlamentti voi kiinnittää huomionsa koulutuksen ja työllisyyden sosiaalisiin näkökulmiin. Ja näin on mukana myöskin ETFn hallintoneuvoston kokouksessa ottaa esille niitä kysymyksiä, jotka korostavat koulutus- ja työllisyyskysymysten sosiaalisia ulottuvuuksia, tasaveroinen pääsy työpaikkoihin ja koulutusmahdollisuuksiin, koulusta poisjääminen, vammaiset ja harjoittelijoiden mahdollisuuksien lisääminen ja niin edelleen. Nämä ovat minulle tärkeitä asioita. Sen lisäksi työskentelisin yhteistyössä valiokunnan kanssa, mukaan lukien nämä sähköiset ja perinteiset viestintäkanavat. Niin näiden lisäksi tietysti olen mukana laatimassa vuosikertomusta ja erilaisia hankkeita. Lisäksi asiantuntija voisi keskustella lisätehtävistä, esimerkiksi siitä, että luonnostellaan erityiskertomuksia ja muistioita. Järjestetään myöskin tapaamisia valiokunnassa ja käsitellään näissä niitä kriittisiä kysymyksiä valiokunnan kannalta. Ja näin voidaan arvioida myös näitä eri suunnitelmia. Kiitoksia. Tack så mycket. Suuret kiitokset kaikille kolmelle. Aiemminhan joitain kokouksia sitten meillä oli täällä monia edustajia paikalla, ETFn edustajia, samoin ja muiden virastojen edustajia. Yhteistyö ETFn kanssa on ollut erinomaista ja myös yhteistyö teidän ne tulee olemaan oikein hyvää. Koulutuskysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä yhteiskunnallemme ajatellen talouttamme, äh, äh, talouttamisen kehittymistä äh, ja juuri koulutuksen merkitystä juuri näinä kriisin aikoina. Kriisiaikoina voidaan kompetenssia parantaa ja ainahan tähän ei ole tilaa suhdanteiden vaihdellessa, mutta nyt tätä tilaa on, joten toivon todella hyvää yhteistyötä. Nyt esittäisin valiokunnalle kysymyksen. Meidän täytyy tehdä valinta. Meillä on kolme ehdokasta, Messier Parkin ja Paleo Kassas. Ja nyt kysyn valiokunnalta, voidaanko nämä kolme asiantuntijaa nimittää parlamentin ehdokkaiksi. Kyllä, eli teidät on nyt öö, yksimielisesti valittu parlamentin asiantuntijoiksi ja varmasti yhteistyömme tulee olemaan erinomaista. Saatte mielellään jäädä seuraamaan kokoustamme. Me keskustelemme globalisaation rahastosta muun muassa ja muustakin. Eli ihan riippuu teistä. Ei teidän toki tarvitse jäädä, jos ette halua. Ja nyt siirrymme eteenpäin esityslistalla, hyvät naiset ja herrat. Kyse on 19.27.2006 asetuksen muuttamisesta Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annettu asetus on tässä kysymyksessä. Aivan ensiksi puheenvuoron saa rouva Stauner. Äh, Jan Usson äh, TSKsta on myös paikalla. Me molemmat olemme nimeltämme Jan ja olemme tehneet työtä yhtä pitkään ja tulemme ää, äh, varmasti suurella kaipauksella jättämään tämän työn taaksemme suunnilleen samanaikaisesti. Mutta nyt siis Rouva Stauner, olkaa hyvä. Ja herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. On globalisaatiorahastoa koskevan asetuksen muutoksesta kyse. Tästähän on aiemmin jo mietintöjen perusteella intensiivisesti keskusteltu. Tässä on jo tietysti kiistanalaisia mielipiteitä, se on tullut selväksi ja nyt on sitten paljon äh, tarkistuksia, jotka sitten olennaisesti koskevat tätä kiistanalaisimpia kohtia. Toistan sen vielä, että olisi tarkempi määritelmä tälle perustelulle rahoitukselle, eli määritelmä, että mit, mitä globalisaatio on, jos näin yksinkertaisesti haluaa ilmaista. Sitten se tuen määräaika, anteeksi, näiden suoritusten määritelmä, ei palkakorvauksia, sitten hakemuksen jättämismääräaika, kustannusten seuranta, 0,25 ehdotan minä. Sitten tämä rahoituksen enimmäismäärä on kiistanalainen. Yhteisrahoitus 75 on komission ehdotus. Sitten on ehdotuksia, joita korotetaan siis vielä. Ja sitten myös tämä suoritusten aikamäärä. Sitten sekin on kiistanalainen. 24 kuukautta haluaa komissio. Mielestäni että näitä suoritusten pitäisi olla, ei pitkäaikaisin tämä ajan pitäisi olla selvästi lyhyempi. No sitten nämä erityiset kohdat, joihin työtarkistukset käsittelevät. Minun ehdotus olisi siis se, että tietyissä kohdissa pystyimme lähentymään. Niistä tulee muiden ryhmien kanssa puhumaan ja tarkistajien jättäjien kanssa puhumaan, mutta jotkut kohdat eivät ole kompromissivalmiita vielä. Tämä on tämä nykyinen asioiden tila, ehkäpä kollegat, jotka ovat paljon tarkistuksia jättäneet, niin omi omalta kannaltaan sitten vielä tätä tavallaan sitä tarkemmin. Yeah, the other one. Eh, innan jag lämnar ordet till ledamöterna, jag niin har Akoteny och jag har Forsröter, så lämnar jag ordet till ekonomisk sociala kommittén. EAYn e edustajalle vielä, Eera Ulsson, saatte puheenvuoron tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos, että saan puheenvuoron tässä EAYn nimissä. Um, you've got your, the, the draft opinion is in your file. Mietintöluonnoksenne on asiakirjoissa muutama pieni muutos. 2010 kesäkuussa äh, ehdotimme, että arvioitaisiin tätä rahastoa. Tätä, tätä ei kuitenkaan voida toteuttaa, joten ei herätettäisi sitä, mutta silti mielestäni uudelleenarviointia tarvitaan vuoden puolen päästä. Ehdotimme myös, että miljardin pitäisi olla tämä rahoitus puolen miljardin sijaan. Tätä ei pystytä toteuttamaan tällä hetkellä, mutta tähän tiedonantoon viittaan tai asetusehdotukseen, jossa sanotaan, että Euroopan liennytyssuunnitelma, siinä on budjettivaroja sitten tämä varoja käyttöön tälle rahastolle edustettujen sestien puistossa, mielestäni se on tärkeää. Olemme todellakin sen puolesta, että soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös talouskriisin vaikutuksia Olemme todellakin sen puolella, että vähennetään tätä lukua tuhannesta viiteensataan irtisanomisten osalta, että milloin tarasta voidaan käyttää. Painotamme myös sitä, että on säännös artiklassa 8c, jonka mukaan erityisolosuhteissa pienet työmarkkinat voisivat olla peruste käyttää rahastoa myöskin alle 500 irtisanomisiin. 24 kuukauden rahoituksen puolella olemme. Olemme sen puolesta, että yhteisrahoitusosuus pitäisi olla 75 prosenttia ja erityisesti meillä on tärkeää se, että työmarkkinaosapuolten pitäisi olla aktiivisessa osassa rahastovalvonnassa valvonnassa ja heitä konsultoitaisiin myös menettelyn aikana, hakumenettelyn aikana. Ja sen vuoksi ehdotamme mm, tarkistuksia artiklaa 5.2. A pitäisi olla uusi kohta että koska työmarkkinasivuilton osallistuminen on tärkeää teho, rahaston tehokkaan käytön kannalta, niin niiden kanssa pitäisi konsultoida ja neuvotella. Teknisestä avusta olemme myös sitä mieltä, että se on tärkeää, joten ehdotamme uutta kohtaa neljä, jonka mukaan komission teknisen avun pitäisi olla aktiivista luonteeltaan ottaa mukaan jäsenvaltiot ja kansalliset työmarkkinaosapuolet. Joten henkilökohtaisesti, vaikka se ehdotuksessa olisikaan, niin olisin oikeastaan sen puolella, että 0,4 kasvatetaan teknistä apua. Ja viimeinen kohtani on se, että mielestämme globalisaation rahaston pitäisi olla rakennerahastoja täydentävä, erityisesti sosiaalirahasto täydentävä, joten voimme ottaa mukaan kansalaisjärjestöt, alueelliset viranomaiset vielä enemmän mukaan globaliseettorahaston käyttöön. Ja niin, että rahastoa koordinoitaisiin ottaen huomioon muutkin rahastot. Kiitos. Tack så mycket. Då har jag på... Kiitoksia. Ja sitten Leidö, Kotini ja muut. Leidö esimerkiksi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ryhmämme oli nimittänyt kaksi varjoesittelijää, jotta voisimme olla täällä hyvin edustettuna. Valitettavasti kuitenkin molemmat ovat nyt pois. Herra Bobby Divisie kuitenkin ovat käytettävissä tämä asia käsitellyn tiimolta. Nyt sitten vielä lyhyesti itse asiasta. Ryhmäni toivoo saada antaa tukensa komission ehdotukselle, joka nähtävästi vastaa hyvinkin tarvetta hetkessä tilanteessa. Tämä alkuperäinen ehdotus on luonteeltaan sellainen, että emme hyväksy niitä tarkistuksia, jotka joko heikentävät tai vahvistavat ehdotusta. Siis toisin sanoen tarkoitan tällä sitä, että me tuemme komission alkuperäistä ehdotusta. Luonnollisesti olemme yhteistyöhaluisia muiden ryhmien koordinaattoreiden kanssa, mutta pysyttelisimme kuitenkin tällä linjalla. Kiitoksia. Edustaja Kotini niin sitten edustaja Schröter. Niin, puheenjohtajat kollegat. Edellisessä kokouksessamme puhuin erittäin pitkään. Suorastaan lörpöttelin, joten tällä kertaa puhun lyhyemmin. Mutta lähdimme tuosta kokouksesta todeta, että me tarvitsemme päätöslauselman. Mutta nyt tässä minusta meille juuri sellaista kuvailtiin. Kysymys on päätöslausumasta tästä uudistuksesta, joka haluamme vuoden kuluttua. Eli olen aivan samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka juuri puhuivat. Haluamme jäädä pitämään kiinni komission kannasta. Viisi kohtaa. Täytyykö nykyaikaistaa tätä, jotta voimme vastata kriisiin? Kyllä. Se on ehdotonta ja se on ehdottoman kiireellinen asia. Toiseksi, onko toisen käsittelyn sisältö tärkeä? Se on aivan elintärkeä. Kolmanneksi, onko komissio nykyaikaistanut esityksensä sisältöä? Kyllä. Tarkensin nimenomaan sitä, että meidän valiokuntamme ehdotuksetkin otettiin huomioon. Voidaanko tehdä muita muutoksia? Kyllä. Niitä on tehty mietinnössä ja esitetyssä tarkistuksissa. Ja voimme ehdottaa tätä päätöslausemaa. Sehän juuri tässä tulikin hyvin. Ja lopuksi Täytyykö tarkist, tarkentaa tätä komission ehdotusta, tehdä sen tarkistuksia? Minusta ei. Se vain hidastaa prosessia ja saattaa jopa johtaa siihen, että ei päästä ensimmäisen käsittelyn sopimukseen. Ehdotan siis, että seuraamme komissiota, vedämme pois tuon ehdotuksen ja esitämme tämän päätöslauselman ja sitten palkansaajathan tarvitsevat rahastoja mahdollisimman nopeasti. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Schlöter. Kiitos paljon. Olen sitä mieltä, että komission ehdotus ei ole ihan ihanteellinen. Ennen kaikkea, koska ei ole selvää, että se raha, jota käytetään lisänä, käytetäänkö sitä todellakin kestävästi vai onko ollenkaan mitään kriteerejä. Me haluamme kestävää käyttöä, eli haluamme, että se on jatkokoulutusta, että, sillä, että jatkokoulusta tulee, irtisanotulle, että heitä vaan irtisanotaan ja sitten saavat euro, europarhaa siinä se. Sen vuoksi tällaisen orientaitumisen olemme sinne sisään kirjoittaneet, että mihin sitä rahaa pitäisi käyttää, voin sanoa, että meillä on ollut hyvin huonoja kokemuksia yksittäisessä hankkeessa, joten olisi hyvä, että tämä suuntautuminen otettaisiin siihen mukaan, että on selvää, että se on tavoitteisiin johtavaa, miten sitä rahaa käytetään, eikä pelkästään, että käytetään rahaa ja sitten kuukausien aikana he saavat jotain ja sitten irti sanotaan, pitäisi olla tämmöinen laadukas jatkokoulutus, jotta näihin muuttuneisiin työpaikkoihin olisi mahdollisuus päästä. Tämä on meille keskeistä. Komission ehdotusta pidän ongelmallisena teknisen avun korottamisen suhteen, koska se ei tule ihmisten hyväksi, vaan hallinnolle. Ja mielestäni en ole varma, onko se tarpeen, koska kaikki luvut, mitä yksittäistä hankkeesta meillä on, niin ne ovat aina jääneet rajan alle myöskin Eli se, mitä me jäseninä pitimme, että tekninen apu oli liian korkea, niin sitten olimme sittenkin sen alapuolella, mitä asetus sanoi. Sen vuoksi meille tämä korotus ei ole hyväksyttävissä. Teknisen avun korotus poistetaan meidän mielestämme selvästi, koska se ei tule työntekijöiden hyödyksi, vaan hallinnon. Sen pitäisi tulla, se mitä rahoitusta käytetään, pitäisi tulla työntekijöiden hyödyksi. No sitten ongelmista aina puhutaan on se, että miten tämä sosiaalirahastoon suhtautuu. Siinä missä sosiaalirahastolla on tärkeä osa, pilarissa yksi, työllisyyssuuntaviivoissa, ja sen vuoksi haluaisimme, että yhteisrahoitusosuus tässä on ihan sama kuin sosiaalirahastossa, koska muuten on sitten vaikeuksia hallinnoida ja, tai paljon on ärsyyntymistä tulee sitten siitä, kun on eri sääntöjä. Tämä on tällainen tekninen sopeutuminen oikeastaan mutta hallinnoita, että voisi helposti me haluamme, että hallintorasitusta minimoidaan ja sitten nyt raha menee maksimaalisesti työntekijöille ja tavoitteeseen johtajien ja toivomme, että esittelijähän ei ole ottanut kantaa näihin tarjouksiin tähän mennessä, mikä minua ihmetyttää, koska se olisi mielestäni tarpeellista tänään. Toivotaan, että hän hyväksyy sen, mitä me olemme ehdottaneet. Meille se riippuu myös siitä, että hyväksyykö hän nämä. Pauline. Uh, yes, thank you. Um, I... Edustaja Lynn. Niin, kiitoksia. Minä haluaisin vain tietää tästä ajoituksesta, sillä Euroopan globalisaatiorahaston myötä muutoksia meidän täytyy esimerkiksi miettiä sellaista tilannetta kuin meidän on West Midlandissa, jossa työpaikka on menetetty valtavasti ja rahat täytyy saada heti käyttöön koulutustarkoituksiin. Luulin, että olimme sopineet siitä, että tarkistuksia ei esitetä, jotta kiirehdittäisiin tätä asiaa koska tarkoituksia on esitetty, niin voisiko joku antaa meille ajatuksen siitä, mikä tässä nyt on aikatauluna? Sillä jos ei mene ensimmäisessä käsittelyssä läpi, niin mitä sitten tapahtuu? Sillä kaikki nämä katastrofit meillä on nyt eri jäsenvaltioissa rahoituskriisin suhteen on tärkeää, että hoidamme tämän mahdollisimman nopeasti. Tavallisesti en suinkaan kannata näitä ensimmäisen käsittelyn sopimuksia, mutta uskoakseni tässä suhteessa on tärkeää, että parlamentin ääni kuuluu. Mutta tämän kaltaisessa kysymyksessä, jossa meidän täytyy tulla saada tätä rahaa liikkeelle, niin on tärkeää myös tietää aikataulusta. Jos siis voisimme saada jonkunnäköistä indikaatiota sen suhteen, mihin tässä ollaan menossa. I can, before I give the floor to the commission. Puheenjohtaja, ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, niin voi todeta, että kolmatta äänestämme asiasta. Ja silloin tiedämme valiokuntamme kannan ja mahdollisuudet päästä sopimukseen. Jos ei, niin rahat eivät sitten myöskään tule käyttöön niin nopeasti. Ensi toimikaudella siis. Mutta äänestyksestä tiedämme sitten ensi kokouksessa. Olette nyt keskustella näin, ehkä ymmärrätte, missä mennään komissio. Ei, näin annan sitten edustaja Saunatilla vielä puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegin. Kiitoksia puheenjohtajat kollegat. Minä, minulla oli muutama kysymys mielestäni, koska niin mielelläni otan mielipiteitä vastaan, mutta Olssonilta haluaisin selvennyksen, että miten näin monimutkaisessa tapauksessa, kun globalisaatiorahastosta rahoitetaan, se pitäisi myös mennä nopeasti, miten tämä tehokkuus siellä suhtautuu tähän työmarkkinasapuolten mukaan ottamiseen. Ja sitten Rova puhui tästä, että kun sosiaali jos kohesirasto pitäisi sosiaalirastoa täydentää, niin siinä minulla on hieman ongelmia. Ja siinä suhteessa otan johonkin tarkistuksiin kantaa. Eli pitää olla meille selvää, hyvät kollegat, kaikki, mitä kohesi, anteeksi, globalisaatiorahastosta rahoitetaan, se on sosiaalirastosta pois. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että että tällainen toimiva väline, joka meillä tällä osa-alueella on, niin se on sosiaalirahasto. Se on toiminut 97 vuodesta alkaen, jos oikein muistan, koska se oli ensimmäinen rakennerahasto. Ja mitä tulee poliittisiin tavoitteen asetteluihin ja tehtäviin ja rahaston toteuttamisen siinä suhteessa oli niin varma. Ja aiemmin ei ole komission ylijäämistä saatu. Eli hyvin hoidetusta tai toimivasta, eli sosiaalirahastosta otetaan itse asiassa rahaa pois. Ja minä olen oikeastaan sitä mieltä, että sosiaalirahaston pitäisi olla se pääväline ja pysyä sellaisena, koska se myös pitemmällä aikavälillä ja tavoitteisiin johtava talo toimii, ja tämän globalisaatioiden pitäisi olla vain tällainen ohimenevä interventioväline, jonka ei pitäisi millään lailla pienentää, heikentää ESR. Eli siinä mielessä minua ihmetyttää, että niin käsittelette näin, näitä kriteerejä näin löysästi. Tämä kaksi kysymystä oikeastaan olisin sanonut myös siihen koska Rova Schröter sanoi, että, että en ole ottanut tarpeeksi kantaa näihin asioihin. Schröterin tarkistuksista ne oikeastaan parhaiten minulle sopivat. Olen myös sitä vastaan, että apua korotetaan – koska kuten Schröter sanoi, niin se tulisi komission hyväksi se raha. Ja koko bussa oli viisi vuotta. Ja ei minulle tarvitse selittää, että mitä 2004 asti oli ongelmia näiden teknisten, ovien, teknisten apujen kanssa. Eli minulla on tärkeää, että se raha hyödyttää niitä, joille se on tarkoitettu, eikä viranomaisille, jotka komissiossa töitä tekevät. Ja ongelmani minulla on myös rahoituksen, EUn kautta rahoituksen menevän, tai EUn kautta menevän rahoituksen korottamisessa 75 tai yhä enemmän prosenttia, kuten tässä on ehdotettu rahoituksessa, siinä voisi jo tulla vastaan minua mielestäni myös nämä tarkistukset, jotka äh, yksityiskohtaistavat näitä suorituksia, kun otetaan huomioon nämä kokemukset viime vuosina. Että tällaisia perheavustuksia esimerkiksi klassisessa mielessä tai tällaisia sosiaalimaksuja tästä ei pitäisi pystyä maksamaan. Ei sellaisille henkilöille, jotka ovat suoraan työntekijöiden elätettävänä, edes niitä. Tämä pitäisi tarkemmin määritellä. Tack så mycket för Staunau, det var meningen. Kiitoksia edustaja Stauna. Niin, teidän oli tarkoitus siis tehdä yhteenveto Mutta kun esititte täällä vielä muutaman kysymyksen, niin en tiedä haluaako Jan Ulsson vielä käyttää puheenvuoron. Jan Ulsson ja sen jälkeen komissiokin täällä heilutteli kättään. Jan Ulsson ensin. Niin, anteeksi, ehkä tämä oli väärinkäsitys, mutta minä totean, että globalisaation rahaston täytyy täydentää Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteitä, siis täydentää niitä. Ei mitään päällekkäisyyttä, vaan täydentämistä. Sosiaalirahastolla on oma roolinsa. Ja sosiaalirahastossa on tärkeää nimenomaan, että työmarkkinatoiminta on mukana. Ja työmarkkinaosapuolille toteaisin, että näiden tulee olla mukana silloin, kun käsitellään näitä kysymyksiä. Siitä syystä olemme sitä mieltä, että tekninen tuki on tärkeä, nimittäin, että voidaan ottaa sellainen prosessi, jossa työmarkkinaosapuolet ovat mukana. Puheenjohtaja, kiitoksia. Stubioirensen vielä komissiosta. I would like to make two clarifying... Kaksi selventävää huomautusta. Ensimmäinen koskee tämän rahan alkuperää rahastossa, koska on mainittu, että jotenkin otettaisiin sosiaalirahastosta rahaa pois, että sitä käytettäisiin rahastossa. Näin ei ole. sopimuksen mukaan, joka globalisaatiorahasto ja sen budjettia määrää, niin voidaan käyttämättömistä ottaa rahaa kaikkialta budjetista, paitsi sosiaalirahastosta ja muista rakennerahastoista. Joten se ei yksinkertaisesti ole totta, että otettaisiin rahaa pois sosiaalirahastosta. Tuo on ensimmäinen pointti. Niin no toinen näkökohta koskee tätä teknistä apua, jota olemme ehdottaneet. Ajattelimme, että teemme sen hyvin selväksi, että mikä tämän ehdotuksen tausta on. Tarvitsemme ei paljon rahaa, mutta jonkun verran rahaa, jotta voidaan luoda tällainen tietoon perustuva tai että saadaan tietoa näistä joukkoirtisanomisista. Tällä hetkellä sitä on vain tällä tavalla sitä tietoa. Tällä sirpaloituneena tietona täytyy saada johdonmukaisemmin tietoa näistä joukkoirtisanomisista. Ehdotukseen laitettiin, että tästä ei mitään vapaatakyytiä saa, ei vapaamatkustusta indikoimme kyllä tarkasti, että mihin se tekninen apu käytetään. Että te voitte siis päättää, että onko pyyntömme oikeutettu ja onko se sääntöjen mukainen. Joten mielestäni tämä kohta on katettu. Kiitoksia. Tack så mycket. Det var diskussionen om det här som jag sa tidigare. Kiitoksia. Kuten totesin aiemmin, niin äänestys on sitten ensi kokouksessa 31.3. Tuollahan me sitten tiedämme, mikä on valiokuntamme näkemys ja mil, miten mahdollista on päästä ensimmäisen käsittelyn ratkaisuun. Näin päivän keskustelu tästä asiasta on päättynyt. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin kohtaan 10. Raskan olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä naisasioiden valiokunta on päävaliokuntana. Meillä on lausunto tästä, josta vastaa edustaja Madeira. Olkaa hyvä. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um, caros colegas, eu, eu antes de mais gostaria de. Kiitoksia, hyvät kollegat. Ennen kaikkea haluaisin pahoitella sitä, että on valitettavaa, ei meillä ole tarkistuksista virallista versiota, mikä mahdollistaisi sen, että voisimme paljon oikeammalla tavalla käsitellä näitä. Ja me käytämme käännöksiä, jotka eivät ole virallisia. Tämä mahdollistaa työskentelyä, mutta ei kuitenkaan ehkä riittävästi. Ja tämä ei ole oikein kaikille kollegoille mukaan lukijoille minulle esittelijänä. Tästä huolimatta työmme on helpottunut, koska olemme samaa mieltä suurimmasta osasta tarkistuksia, enkä ole löytänyt täältä mitään suuria ongelmia. Tässä kysymys on suojelusta työssä. Kysymys on siitä, että meidän täytyy noudattaa vähintään niitä vähimmäisvaatimuksia, joita ähm, veti on asettanut ja tästä syystä on erityisen tärkeä, mitä ILO on asettanut, anteeksi, ja tästä syystä on erityisen tärkeä ottaa ne huomioon. Uskoakseni kaikki esitetyt tarkistukset on esitetty ja voimme hyväksyä ne Minulla kuitenkin on tiettyjä epäilyksiä. ehkäpä tarkistukset 21 ja 58. Näiden tulkinta olen hieman pohtinut ja mitä tavoitteita niillä on. Tarkistus 35 ja 38 edustaja Weisbergerilta. Sata en oikein ole ymmärtänyt edustaja Weisgerberin tavoitteita, mutta hän ei ole täällä paikalla päällä, eli hän ei voi ehkä valaista asiaa. Mutta ehkä edustaja Schoeter voi selvittää meille 58 ja 21 ja e, tavoitteita, joita hänellä on pyritty saamaan aikaiseksi. Uskoakseni meidän täytyy näin päästä jonkunnäköiseen sopimukseen. On totta, että ei ole aina helppoa löytää näitä kompromisseja, mutta tällainen lähestyminen meidän keskellämme osoittaa, että tässä kyseessä on erityisen herkkä kysymys, joka koskettaa kaikkia poliittisia ryhmiä. Eurooppalaisen liikkuvuuden merkeissä on erityisen tärkeää, että me takaamme vähimmäisoikeudet työntekijöille sen mukaan, mitä kansainväliset järjestöt näitä vaativat. Ja tästä syystä olen varma siitä, että ne myös helpottavat keskustelua ja uskoakseni tämä mahdollistaa sen, että parlamentti ja neuvosto voivat asiasta päästä nopeammin sopimukseen. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja kolme puheenvuoropyyntöä, joista edustaja Linn ensimmäisenä. Um, I gather that means that you can... Hyvin lyhyesti ymmärrän, että 16, 17 ja 41 voitte hyväksyä. 16, sillä on perustelu printattuna. Se ei ole se oikea perustelu, kuten jotkut ovat saattaneet huomata. Se koski toista direktiiviä. Jokulainen sekaannus tästä perustelusta oli, että jos te perustelua luette, niin älkää pitäkö sitä oikeana perusteluna. 16.41, mitä niihin tulee, niin niissä puhutaan kuuden viikon pakollisesta äitiyslomasta. Tiedän, että ilo tarkoittaa pakollista, mutta mielestäni yksilön täytyy pystyä päättämään. ole vastaan sitä, että pidennetään äitiyslomaa tietenkään, mutta jotta sano, jos sanottaisiin naiselle, että hänen täytyy pitää äitiyslomaa kuusi viikkoa juuri lapsen syntymän jälkeen, jotkut naiset haluavat ehkä pitemmän, jotkut naiset eivät halua kuut, niin pitkään kuin kuutta viikkoa, joten mielestäni Tämä tarkoittaa, että 16, 17 ja 41 tarkistuksia voi sitten tukea, että poistetaan viittaus pakolliseen luonteeseen tässä. Mutta muuten en näe paljonkaan ongelmia näissä tarkoituksissa. Kiitoksia. Fru Schröter Edustaja Schröter, sen jälkeen edustaja Staunaa. Möchte die Zeit nicht verlängern. En halua sitä pidentää. Minulle on tärkeää käsitellä sitä, mitä esittelijäkin käsitteli, kun hän sanoi, että hän ei Ymmärrätte, miksi nämä tarkistukset olen jättänyt. Nämä muutokset tähän direktiiviin, nehän perustuvat toisaalta syrjimättömyysdirektiiviin. Se on se perusta, jolla sitten johdonmukaisesti EU-lainsäädännön sisällä sopeutustoimia tehdään. Minun kokemus on kuitenkin, että tämä että tuetaan sitä, jolla, joka tätä oikeutta haluaisi käyttää hyväkseen, niin tämä on, tulee esille tässä direktiivissä liian heikosti. Ja tausta on se, että täällä haluaisi johdonmukaisuutta syrjimättömyysdirektiiviin myös. Pidän sitä tarpeellisena, koska tunnen joitakin käytännön esimerkkiä, joissa on epäonnistuttu juuri siinä, että äiti haluaisi pitääkin oikeuksista. Ja mielestäni tämä täydennys ja johdonmukaisuus muihin direktiiviin on keskeistä. Ja tämä on molempien tarkistusten tausta. jotka sitten näitä sanamuotoja molemmissa direktiivissä yhdentävät. Tämä on tärkeää, koska käytäntö on osoittanut, että tätä oikeutta ei pystytä käyttämään tietyissä painetilanteissa, ja sen vuoksi tarvitaan menettelyjä, kuten muissakin direktiiveissä on. Tack så mycket, Kiitoksia, edustaja Stauna. Kiitoksia. Muodollista kannalta täytyy nyt oikaista, mutta olen te aiemminkin sihteeristölle sanonut, että mitä tulee Thomas Mannin, niin, niin minä olisin siinä yhdessä hänen kanssaan tarkistuksen tekijä, minkä kiistän, eli tämä täytyy oikaista. Juuri tarkistukset 38, 39, 44 ja 47, jossa missään tapauksessa ole yhdessä Thomas Mannin kanssa, joka kuitenkin ryhmästäni on, nyt hän valitettavasti täällä ole. Tämä on virhe, koska siinähän omia Tarkistuksien vastustaisin. Joten pyydän nyt vielä, että sihteeristö nyt ainakin miten nopeasti tässä näin, 38, 39, 44, 47, niin nyt nopeasti katsoin ainakin niissä, niin niistä niin poistaisi sihteeristä nimeni. Sitten yksi yleinen huomio. Pyytäisin esittelijää. Siinä on omasta 15 numerosta tarkistuksesta, niin Viltaisen esittelijä harkitsemaan, että on olemassa jäsenvaltioita, joissa on vanhempainlomasäännöksiä, että voitaisiin ottaa sellainen periaate mukaan, että kun otat, katsotaan tätä aikomusta muuttaa tätä direktiiviä, uudistaa direktiiviä, jossa on tärkeää se, että joka tapauksessa äiti niin nopeasti kuin mahdollista. 18 kuukautta täysin tuen kuitenkin, että nainen pääsee takaisin, äiti pääsee takaisin ammatin harjoittamiseen, mutta varmasti on maita, minun maani Saksa, jossa lainsäädännön kautta on mahdollista myöskin olennaisesti pidempi aika ottaa vanhempainlomaa, liittää siihen vanhempainlomaa ja että tämä on myös jotenkin direktiivissä, että sitä ainakin puhuttaisiin siinä. Minulla on jo selvää, että siihen on eri säännöksiä Euroopan tasolla tähän vanhempailomaan, tai että pitäisi olla, mutta jotakin samanlaista kuin mitä minä 15, tarkistus 15 on, olen ehdottanut, niin niin se tekisi hyvää tälle direktiiville. Tack så mycket. Då har jag inte fler Kiitoksia. Ja sitten enää muita ei ole täällä puheenvuoron luettelossa, joten edustaja Madeira, voitte tehdä yhteenvedon keskustelusta. Obrigada, senhor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan esittää kiitokset kaikista lisäselvityksistä, joita sain. Olin hieman huolissani tarkistuksista 22 ja 58. Ja nyt asia tuli ratkaistuksi. Mitään ongelmaa ei enää ole. En tiedä, onko tämä sopiva hetki lähettää vastaavanlainen poliittinen viesti, koska asia on jo käsitelty muillakin tahoilla. No en tiedä, miten tämän kanssa nyt menetelmään, menetelmään mutta varmastikin toisen esittelijän kanssa voimme tämä ratkaista. Rova Linnille toteaisin sen verran, että minä puhunut teidän tarkistuksestanne. Keskustelu oli aivan selvää muutenkin. Kyse oli kuudesta viikosta. Kyse on siis pelkästään naisten suojelusta. He itse saavat päättää – Naiset siis päättävät, mutta valtioiden velvollisuus on tarjota tällainen mahdollisuus. Jos henkilö päättää, ettei hän näitä kuutta viikkoa halua edes käyttää, niin silloin hän on täysin vapaa tekemään niin, mutta valtiolta edellytetään, että tällainen mahdollisuus kuitenkin tarjoutuu. Tästä syystä en siis käyttänyt puheenvuoroa aikaisemmin kyseisestä aiheesta. Meidän on aina pyrittävä takamaan se, että kuuden viikon ajanjakso tarjotaan. Rova Staunerille sitten taas puolestani vastaisin, ettei minulla ole mitään ongelmaa teidän tarkistuksenne suhteen. Kyse on siis tarkistuksesta 15. On totta, että on esitetty muitakin samantyyppisiä tarkistuksia, mutta jo keskustelun aluksi selvitin oman kantani. Sanoin, että on varsin harmi, että näitä direktiivejä käsitellään erikseen. Parempi olisi ollut käsitellä ne yhdessä paketissa, mutta siitä huolimatta minulla ei ole mitään ongelmaa tarkistuksen 15 hyväksymisen suhteen. Kiitoksia näin keskustelun päättynyt myös tästä asiasta ja 33. äänestetään asiasta. Näin asia on käsitelty tältä päivältä. Seuraavaksi 11 ja 12 kohdat. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus. Ja valinnainen pöytäkirja, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta. Olen esittelijä kanssa käynyt keskustelua tästä asiasta ja koska kysymys on yleissopimuksista, johon jäsenvaltiot vastaavat kyllä tai ei, niin me emme kyllä nyt näitä voi mennä muuttelemaan me emme voi muuttaa yleissopimusta emmekä pöytäkirjaa. Ja siitä syystä olemme sopineet seuraavanlaisesta toiminnasta. Me teemme päätöslauselman tästä asiasta tässä sivussa. Ja sitten saamme komissiolta lausunnon. Niin, että ne muutosehdotukset, jotka löytyvät pöytäkirjasta, ja yleissopimuksesta menevät eteenpäin päätöslauselmaan. Ja tämän lisäksi meillä on uusi ö, määräaika päätöslauselmalle, joka on 7. maaliskuuta. Tämä on siis ehdotuksemme, että me emme käsittele tätä asiaa, vaan äänestämme siitä. Ja kysymys koskee pöytäkirjaa yleissopimusta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 Окей. Okay. Uh, най-напред искам да благодаря на всички колеги, които направиха предложения и допълнения към двата доклада. Припомням, че бяха получени 34 поправки по конвенцията. Niille, jotka ovat jättäneet tarkistuksia molempiin mietintöihin, niin täytyy sanoa, että 34 tarkistusta tuli sopimukseen 19 valinnaiseen pöyt- pöytäkirjaan. Ja kuten puheenjohtaja jo sanoi, monet niistä olisi voitu julistaa selleksi, että niitä voidaan ottaa käsiteltäväksi proseduurin vuoksi. Joten proseduuria on muutettu. Parlamentti on ollut aina hyvin johdonmukainen pyrkimyksissään kun tehdään vammaisia koskevaa lainsäädäntötyötä ja niiden oikeuksien tukemista ja varmistumista. Ja kuten viime kerralla sanottiin, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti sitä kuullaan YKta koskevassa ihmisoikeussopimuksessa. Monet varmaankin olette samaa mieltä, että pitäisi sanoa enemmän kuin yksinkertaisesti kyllä ja näyttää vihreää valoa. Olen konsertoinut vammaisjärjestöjä monissa maissa, omani mukaan lukien. Ja nyt näyttää siltä, että he todellakin haluaisivat kuulla enemmän EUlta kuin pelkän kyllä. Kuten sanoin, tarkistuksia on paljon ja tässä tarvitaan keskustelua, koska äänemme pitäisi olla kuuluvampi jos puhutaan sopimuksesta ja lisäpöytäkirjasta. Kun valiokuntamme aloitti työstä näitä kahta asiakirjaa, niin maat, jotka olivat ratifioineet, niitä oli vain neljä. Slovenia, Unkari, Espanja ja Itävalta. Ja nyt kaksi lisämaata on liittynyt heidän joukkoonsa, Saksa ja Ruotsi kuten puheenjohtaja juuri sanoi. Ehdotamme myös päätöslauselmaa ja päätöslauselma luonnos. Teillä siellä on käytännössä se sisältä nämä tarkistukset, joita olette ehdottaneet mietintöön ja myöskin joitakin ehdotuksia, joita nämä vammaisjärjestöt ovat tehneet. Kuuteen myös naisten oikeuksien valiokunnan ehdotukset parlamentista. Odotan kommenttejanne ja kiitoksia tästä yhteistyöstä. Tack så mycket. På talarlistan har jag en person. Minulla on ainoastaan yksi ihminen tällä puheen puhe, puhuja listassa. Roolin, olkaa hyvä. Kiitoksia kaikesta työstä myös, jonka, jota olette tehnyt. Tietysti olemme samaa mieltä. Päätöslautunut meillä se luonnos on. Nämä tarkistukset, jotka jäätiin alkuperäiseen mietintöön, näyttää olevan otetun mukaan. Tässä päätöslautunut, joten ei tässä varmaankaan tule liikaa ongelmia tässä. Kiitoksia. Tack så mycket. Ordet fritt Kiitos. Edelleenkin sana vapaa. Ei mitään kommentteja enää. No sitten tämäkin keskustelu on tällä tavoin saatu vielä päätöksen. Aha, Philip Martins. En tietää vastauksen tähän, mutta en oikein näe, että tässä pitäisi vain tarkistaa, että koska tämä päätöslauselma, joka, jonka sit, josta sitten valiokunnassa jossain muodossa äänestämme, niin alkuperäisen esittelijän nimi tulee tähän päätelasumaan vai ei? Yhdessä kenen kanssa tahansa, mutta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Mutta kunhan on vain selvää, että hän on tämä liikkeen palveluvoima tässä. That's fine. Selvä, se on ihan kiva. Joten hyvää työtä arvostetaan. Då er vi klarar över det, då har vi omröstning. No niin, selvä. Niin kuin sanottu, 21.3. järjestetään tästä äänestys sekä päätösohjelmasta että yleissopimuksesta. Tämä kohta saatiin näin ollen käsitellyksi yhteisesti. Seuraava esitys on kohta uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma. Esittelijänä herra Silva Peneda. He was. <laughs> Mr. Silva Peneda. The floor is yours. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Caros colegas. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Alkuperäinen versio tästä mietinnöstä laadittiin jo viime marraskuussa. Silloin taloudellisen ja sosiaalisen kriisin vaikutuksia ei vielä tunnettu. Sen laajuutta ei siis vielä silloin ymmärretty. Nyt kuukausien kuluessa erilaisia huolestuttavia lisätekijöitä on tullut mukaan. Ja siksi olenkin esittänyt 22 uutta tarkistusta, josta viisi yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Tämänhetkinen versio on siis entistä päivitettempi luonteeltaan ja se perustuu siis siihen, että olemme nyt talous- ja sosiaalisen kriisin pyörteissä ja se on osoittautunut paljon laajemmaksi kuin mitä marraskuussa odotettiin. Olen eri poliittisten ryhmien ja kollegoiden kanssa, varjoesittelyiden kanssa käynyt näitä läpi ja myöskin kompromissiratkaisuja on etsitty tiettyjen kohtien osalta. Toivon, että tätä kautta on mahdollista päästä tasapainoiseen lopputulokseen. Meidän on painotettava erityisesti sosiaalista ulottuvuutta nimenomaan lama tilanteessa. Pari keskeistä asiaa haluaisin vielä kuitenkin ottaa esiin. Ensinnäkin sen, että tämänhetkisen kriisin pyörteissä on syytä todeta varsin selkeäsanaisesti se, että sosiaalisen Euroopan on oltava varsin vahva. Emme saa missään tapauksessa hyväksyä sitä, että sosiaalikuluista luovutaan. Ei, meidän on jatkossakin toteutettava rakenteellisia uudistuksia ja pyrittävä siihen, että sosiaalinen malli, jota käytämme, on kestävä. Viime viikolla esitin 18 kompromissiratkaisua, joita käsiteltiin varjoesittelijöiden kanssa. Käsittääkseni nämä kohdat on mahdollista saada käydyksi läpi. Mitä ylipääsemättömiä vaikeuksia tässä ei varmastikaan ole. Nyt sitten muutamia yksityiskohtiin vielä. johdantoosan on kappale C. Käsittääkseni köyhyyteen liittyvät kysymykset voidaan hyväksyä. 19 ja 21 ja myös 22 tarkistus käsittelevät niin ikään – köyhyyteen liittyviä ongelmia ja sitä, millä tavoin sosiaalisen vuoropuhelun kautta voidaan palauttaa luottamus kansalaisiin. Kaksi, ne, ne ovat siis hyviä. 41-43 tarkistukset ovat saman suuntaisia omien ajatusteni kanssa. 74 tarkistuksesta toivoisin hyvää kompromissia, koska kyse on jäsenmaiden toimenpiteistä tässä asiassa. 57 ja 58 voitaisiin varmastikin yhdistää tähän ja näin asia olisi entistä selkeämpi. 70 67-70 ja 88 tarkistukset edustaja Kretulta mielestäni voitaisiin yhdistää. Ne voitaisiin jollakin tavoin lyhentää ja laittaa yhteen kokonaisuuteen. Kohta kuusi, varmastikin oma tarkistukseni 91 ja 92 plus 95 yhdistettynä kutoseen, kutoskohta voitaisiin hyväksyä, kuten myöskin tarkistukset 96 ja 7. Sitten yhdeksässä kohta – Siinä puhutaan työllisyydestä ja siitä, miten suuret vaikutukset sillä on sosiaalisen kehityksen, se on tärkeää. Eli 107, 8 ja 10 voitaisiin siis yhdistää. Mitä taas tulee yritystoimintaan ja siihen liittyvä tarkistuksen 16, se on vielä jonkun verran auki. 121, 26 ja 127 niin ikään ovat hieman ongelmallisia. Sitten 108 ja 139 tarkistukset eh, ja myöskin oma tarkistukseni 137 voitaisiin yhdistää. Haluaisin vielä esittää kiitokset herra Bossil Matiusille 70, 80, 87 ja 126, 127, ne voitaisiin yhdistää, kuten muutkin hänen uudet tarkistuksensa, ne voidaan varsin hyvin hyväksyä. Haluaisin vielä edustaja Panatopoulukselle naisten asian valiokunnasta esittää muutaman ehdotuksen, joskin hänen tarkistuksistaan suuri osa jo naisten valiokunnassa hyväksyttiin. Minäkin ne voin hyväksyä. Ja, ja muut valiokunnat, joista lausuntoa on pyydetty, nekin ovat varsin mallikkaasti työstäneet tätä asiaa. Varmastikin saamme hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Kiitos kaikille. Edustaja Kremer nyt ensin puhelistalla. Yes, uh, thank you, Chair. Um, I think that... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni kollega Penedon viesti on erittäin tärkeä. olla ehdottomasti samaa mieltä, kun hän pyrkii myös muotoilemaan tämä viestiksi sosiaalipolitiikan vahvistamiseksi. Ja me työskentelemme erittäin ko- kooperatiivisella tavalla tällä hetkellä. Pääasiassa ehdotukset, joita me nyt olemme muotoilleet, itse asiassa kaikki olivat osa strategiaa, jonka avulla tehdään kunnianhimoisimpia ehdotuksia, kun komissio esitti viime kesänä tämän sosiaaliagendansa niin me olimme sitä mieltä, että se tuli aivan liian myöhään. Varsinkin kun tarkastellaan näitä kaikkia muita kysymyksiä, joita tässä valiokunnassa on keskusteltu, niin niin mielestäni on tärkeää mainita myös muita asioita. Ja siitä syystä esitimme nämä kysymykset, jotka liittyivät matalapalkkatyöhön, työehtoneuvotteluihin ja niin edelleen. Siitä syystä on tärkeää, että olemme nyt oikealla raiteella kollega Penedan kanssa muotoilemassa oikean suuntaan meneviä kompromisseja. Niin puheenjohtaja, tässä on yksi ongelma käännöksessä – yhdessä tarkistuksessa niin ja se saattaa johtaa väärinkäsityksiin. Tarkistus 112 pyytää komissiota selkeästi erottelemaan yhtäältä työnantajat, pienyritykset ja aidosti öö, yksityisyrittäjät. Tämä sana aidosti on käännetty äh, niin kuin huijarit muilla kielillä, joten siitä tulee aivan toisenlainen näkemys läpi. Ja näin haluaisin, että kiinnittäisitte huomiota tähän kysymykseen. Varsinkin minun kielessäni hollanniksi koko tämä käänne on aivan jotain, käännös on aivan mitä muuta. Esitin sen nimittäin englanniksi. Olemme kuitenkin oikealla raiteella. Kaikki varjoisettelijat varmaan ovat samaa mieltä. Kiitoksia. It happens, it happened to me too when... No kyllähän näin käy. Minullekin kävi näin, kun tein mietinnön, joka koski Lavalin oikeustapauksia Jotkut käännökset ruotsiksi eivät ole aivan oikein. Den allgemeinen Bemerkung. Kiitoksia puheenjohtaja. Edellisten puhujan yleiset huomiot. Niitä minun ei tarvitse toistaa, samaa mieltä. Mutta Silve Peneidalle haluaisin kuitenkin nimenomaan sanoa, Tänne omat tarkistumiset ovat vähän, ja ehdotukset ovat tuoneet parannusta, josta haluaisin häntä kiittää. Sitten konkreettisia kohtia. Eli missä on kyse tästä köyhyyden torjunnasta. Siinä on sääli, että kun minun tarkistuksena puhutaan myös romaaneista, joilla ei ole henkilöpapereita, että niitä ei mainita. Tiedämme hyvin tarkkaan, että he, oikeastaan ne köyhimmät, ovat ihan alimpana tässä sosiaalipyradiimissa ja että ei voitaisi ottaa heitä mukaan, kun, on, se ei ole, kun populismin mukaan se ei ole nyt muotia, niin se olisi harmi. juuri kun kun Kertinin vaalituloskin otetaan huomioon, niin on hyvin dramaattista, että ne, jotka vaaleissa hakuvat ulkomaalaisia, voimakkaammin saavat parhaimman tuloksen vaaleissa. Pitäisi mainita että tästä täytyy politiikkaa tehdä tässäkin suhteessa. Ja juuri kotouttaminen ja miten köyhyyden tulee, niin se pitää ottaa huomioon tässä. No sitten kompromissi kakkonen, sen puolesta olen. Kompromissi ykkösessä, siihen tekisin, tai ehdottaisin, että voisin tehdä siihen suurisen tarkistuksen vielä. No kompromissi kakkonen, siitä olen samaa mieltä. Vaikka nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät oikeastaan ole siinä mukana, mutta ei se niin näistä ole. Sitten kompromissi kolmosessa, siinä minulla on ongelmia. Tämä joustava turva, se tällaisena yleislääkkeenä usein esitetään, mutta usein se on tällainen yleislääke yritysten puolelta, mutta siinä saadaan joustavuutta yrittäjien näkökulmasta, mutta tämä toinen puoli, tämä sama joustavuus työntekijöiden puolella, niin sitä ei siinä tarjota. Pitäisi olla kyse kestävistä työpaikoista. Minulle se olisi tärkeämpää ollut, ja valitettavasti se oli siinä mukana. Kompromissi nelonen. Minun ehdotus olisi ollut, ollut tällainen sopiva vähimmäistulo – Vähimmäisyys on otettu pois ilmeisesti tarkoituksella. Ja juuri tässä asiayhteydessä, kun on, tuetaan yrityksiä, niin tietysti se on ihan periaatteessa kaikki oikein, mutta on vielä yksinkertaisesti, että sanotaan, että ne, jotka ovat vaikeuksissa, niin heillä on vastuu itsellään ja pitäisi tulla omillaan toimeen. Kompromissi, tarkistus 5 on ihan ok. Sitä on paljon lyhennetty. Minä sitä yksityiskohtaisemmin käsittelen. Näitä alueellisia aspekteja sinne ottaa mukaan, mutta tällä lyhyellä versiollakin varmaan voidaan hyvin tulla toimeen. Sama koskee kompromissi kutosta, jossa puhutaan sosiaalisesti kestävästä globaalista politiikasta. Tämä on tänään lyhyt muotoilu sosiaaliselle mukaanottamiselle ja köyhyyden torjunnalle. Sen kanssa voin hyvin elää, mutta kiitoksia Peneidelle sydämellisesti. herr Kiitoksia, edustaja Leidö ja sitten Bushio Matthews. Remercier, monsieur Haluaisin omasta puolestani sitä kiitokset herra Silva Penedelle hänen tekemästä työstä ja, ja tuosta avoimesta mielestä, jolla hän kompromissitarkistuksia on laatinut. Varmastikin pääsemme jopa yhteisen tuloksen, ainakin hyvin lähellä ollaan. Haluaisin vielä omasta puolestani tuoda esiin sen, miten monet muuten tässä valiokunnassakin ovat puuttuneet seuraavan vaiheeseen sosiaalisen Euroopan rakentamisessa. Minun mielestäni, jos ajattelemme jo aikaisemminkin laadittuja mietintöjä, olemme hyvällä linjalla ja, ja, ja myöskin Niin kuin tiedätte, budjetin vahvistaminen ja, ja varmistaminen on tärkeää. Niin kuin äsken kuulitte, herra Venedakin puhui talouskriisin voimistumisesta ja totta on, että valtiot ovatkin, jotkut jäsenmaat ovat jo antaneet uusia määrärahoja. Mutta nyt sitten vielä eh, muutama muu seikka tarkistuksista. Voitaneen vielä käydä keskenämme keskusteluja ja, ja odottelen jonkinlaisia vastauksia herra Peneralta eri yksittäisten tarkistusten hyväksymisen suhteen. Jotkut kohdat ovat erityisen tärkeitä minulle. Yleisluontoiset tai sosiaalipalvelut on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia ja siksi meidän olisi tässä kohtaa muotoiltava jotain varsin täsmällistä ja ja painava sanottava. Matthews. Kiitoksia. Bushel Matthews ja sen jälkeen Tomaszewska. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä on erityisen vahva mietintö. Ja haluaisin kiittää kaikesta työstä, joka on tehty. Ja olen sitä mieltä, että pyrimme todella saamaan enemmän aikaiseksi sosiaalialan kysymyksissä, varsinkin näinä monimutkaisina aikoina. Haluaisin todeta kollegoille, että jos voimme, kun pyrimme tekemään tästä hyvän mietinnön, olemaan olematta liian ahneita, niin olisi hyvä, jos me saisimme yli puolueen rajojen ulottuvan tuen tälle mietinnölle. Ja tästä muuten tästä tulee liian vaikea mulle kollegoille tukea. Ensinnäkin kysymys palkoista, minimipalkasta, riittävän tulotason ylittävistä palkkatasoista. Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys, eli se liittyy jäsenvaltioiden kompetenssiin. Tietysti meidän täytyy tarkastella myös tasaveroista palkkausta ja varovaisesti mennä eteenpäin tällä vaikealla alalla. Ja riippumatta siitä, että mitä on tehty näissä kysymyksissä, niin haluaisin kehottaa kaikkia kollegoita olemaan käsittelemättä lähetetyn työntekijöiden direktiiviä tässä, sillä se käsitellään toisessa kohdassa. Tähän pitää laittaa muita asioita kuin perusoikeuksien kirjan kysymykset. Eli hyvät kollegat, pidetään tämä niin yksinkertaisena kuin voidaan. Näin saamme mahdollisimman laajapohjaisen sopimuksen sen tueksi. Puheenjohtaja. Varmaankin muistat, että me saimme enemmistön tämän lähetetyn työntekijöiden direktiivin tueksi, jonka loimme kerran. Jotta samaa mieltä, että siihen ei tarvitse enää viitata. En kuitenkaan sanonut niin. Edustaja Tomaszewska. Sen edustaja Kretu. Bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kahdessa sisältökysymyksessä ja yhdessä teknisessä kysymyksessä puhua. Nämä tarkistukset, jotka olen tähän mietintöön jättänyt, niissä olen kiinnittänyt huomiota vanhempien ongelmiin sellaisessa perheessä, jossa on paljon lapsia. En tiedä miten muissa maissa on, mutta Puolassa olemme tätä asiaa tutkineet. Ja siellä, missä on yksinäinen vanhempi, heidät usein nimennetään tällaisena heikossa asemassa olevana ryhmänä, joihin, joihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota ja köyhden torjuntatoimia suunnata heihin. Yleensä siellä, missä on yksinäinen vanhempi, niin itse asiassa tämä tulo perhekohtainen tulo on oikeastaan suurempi kuin henkeä kohti siis, tai perheisissä, joissa on paljon lapsi. Nyt ovat nämä demokra- demokra- demografiset muutokset menossa. Ja siinäkin mielessä pitäisi ottaa huomioon erityisesti nämä perheet, joissa on paljon lapsia. Että autettaisiin heitä eikä päästetä näitä perheitä köyhyyteen, koska se tarkoittaisi sitä, että ehkä nyt ei enemmistö, mutta suuri osa meidänkin maissa monia lapsia on, on, sitten kasvaisi huonoissa olosuhteissa ja heillä olisi huonot mahdollisuudet saada terveydenhoitoa ja koulutusta kunnolla. Ja täl, tästä tämä on tarkistukseni tausta. No, olen samaa mieltä herra Gustaseuran ehdotuksen kanssa, että joustavaa turvaa käytetään ikään kuin ihmelääkkeenä kaikkeen, ja näin ei pitäisi olla. Tätä kantaa tuen. Mutta sitten on harmi, että ei onnistunut saada englanniksi eikä omalla kielelläni saada näiden tarkistuksen testejä tänne paikalle näistä kompromissitarkistuksista. Mielestäni ne pitäisi olla saatavilla. Ne ovat ranskaksi, valitettavasti sitä kieltä en osaa. Harmi kyllä. Mielestäni tämä ongelma pitäisi pystyä ratkaisemaan, koska ei tämä ensimmäistä kertaa tapahdu tämä asia valiokunnassamme, että nämä tekstit pitäisi saada paremmin käännettyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Rova Creti ja hänen jälkeensä Roolin. Mult vreau să cer întâi iertare colegilor pentru întârzierea absolut justificată. Am avut două voturi. Niin, valitan kollegoille sitä, että olin tuolla sisämarkkinavaliokunnassa ja tapasin myös komission jäsen Kunnevan, joka oli tuossa valiokunnan kokouksessa. Siitä syystä oli myöhässä. Haluan kiittää Silva Peneda tästä mietinnöstä. Yes siitä, että hän osoittaa avoimuutta ja yhteistyöhalukkuutta. Hän on myös onnistunut siinä, että me emme ole saaneet aikaiseksi valtavan suuria mielipideeroja. Mm, ja koska ne eivät ole merkittäviä, niin se on hyvä asia. Me tuemme kaikkia niitä kompromisseja, joiden tavoitteena on yksinkertaista tätä tekstiä. Haluaisimme, että mietintö olisi selkeä, eikä liian pitkä, ja minulla on kysymys valiokunnalle. On tiettyjä tarkistuksia, joita vastaan esittelijä pyytää meitä äänestämään. Hyvin usein kuitenkin jätämme huomiota tasa-arvo, eli naisten asioiden valiokunnan näkemykset. En haluaisi, että näitä tarkistuksia hylättäisiin tällä tavalla yhtenä ryppäänä. Lisäksi on tarkistuksia, joiden tavoitteena on pehmentää sitä kritiikkiä, jota osoitetaan komissiota kohtaan. Toivottavasti tässä suhteessa löydetään kompromissi. Ja lisäksi haluaisin, että nämä ongelmat, jotka kohtaavat suurinta osaa Euroopan kansalaisia, tulevat tässä mietinnössä esille. Vaikka kysymys onkin esimerkiksi palkkakysymyksistä, niin meidän täytyy parlamentin jäsenenä asettaa palkkakysymykset etusijalle, vaikka meillä ei olekaan tällä alalla toimivaltaa. Kuitenkin me edustamme Euroopan kansalaisten enemmistöä. Jan Kremer sotti esille jo joitakin yksityiskohtia. Hän kertoi sosiaalidemokraattien näkemyksestä tästä kysymyksestä. Suhtaudun optimistisesti kysymykseen ja olen varma, että löydämme ratkaisun ongelmiin ja haluan vielä kerran kiittää edustaja Silva Penedaa hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Rouva Lind, seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you. Uh, we've had many debates as... Monta keskustelua, kuten tiedätte. Meillä on ollut sosiaalisesta toimintaohjelmasta ja uudistusta sellaisesta erityisesti. Ja tämä mietintö, jonka minä sosiaalisen tilanteen arvioinnista kirjoitin, niin siinä oli monen näitä asioita mukana. Olen iloinen, että paljon siitä on myös teidän mietinnössänne ja onnittelen tästä tehdystä työstä. nämä kompromissit, joissa on minun tarkistukseni mukana, en ole varma, että kerroinko, että mielelläni hyväksyn. Nämä kompromissit ovat ihan ok. Sitten vähimmäistulosta ja palkasta kommenttiit. Joissakin tarkoituksissa puhutaan, että jäsenvaltioilla on ohjelmia, järjestelmiä vähimmäispalkkaan ja rohkaista jäsenvaltioita ottamaan tällaiset järjestelmät käyttöön. On tärkeää, että jotakin siihen saadaan vähän vähimmäistulosta ja paljon, ilman sitä niin on vaikea ottaa ihmisiä kaikkia mukaan. Myöskin syrjäytymisen torjunta on hyvin tärkeää, että aina mainitaan syrjä, syrjäytymisen torjuntalainsäädäntö, se pitäisi ottaa käyttöön täysin ja sitä laajentaa. Ilman sitä uudistettua sellaisia toimia, joka sitä voi olla. Joten kun täällä puhuttiin siinä, että ei ole otettu mukaan asioita, jotka eivät saa kaikkien osapuolten tukea, niin uskon, että jos yritetään ottaa pois sellaisia olennaisia asioita uuden sosiaalisen toimintajärjestelmän kannalta, niin mielestäni tämä mietintö on paljon huonompi kuin mitä se muuten olisi ollut, jos ne pidetään sisällä. Thank you. Before I give the floor. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Silva Penedalle yksi asia minimipalkkaan liittyen, liittyen Pohjoismaista. Pohjoismaissa palkoista sovitaan työehtosopimuksissa myös minimipalkoista, ja jos tämä otetaan mukaan, katsotaan myös yksittäisiä jäsenvaltioita ja niiden perinteitä, onpa kyse sitten lain säädännöistä, säädännöistä vai työehtosopimuksesta ja näiden äh, tulkinnasta. Sitten Neera Silva Peneira. E Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos kollegat äh, näistä hyvin ystävällisistä sanoistanne. Tässä on joukko tarkistuksia, joita en voi hyväksyä ja joukko tarkistuksia, joihin mielelläni ottaisin tässä kantaa. Luonnollisesti me, meillä on kullakin tietyt ryhmät, ähm, joiden asiaa ajamme erityisesti. Ajatellaan ikääntyneitä, ajatellaan naisia, ajatellaan maahanmuuttajia, nuoria, ajatellaan reuna-alueilla eläviä, ajatellaan epätyypillisessä työsuhteessa olevia, ajatellaan lasten köyhyyttä, ajatellaan mm, kaikkea mahdollista maa ja taivaan välillä. Tästä tulee loputon luettelo. Kyllä minä arvostan teidän kaikkien huomioita, mutta jos nämä kaikki yksityiskohdat otetaan todella mukaan tähän tekstiin, tästä tulee erittäin, erittäin laaja teksti, joka periaatteessa vain luetteloi nämä yksittäiset ongelmat, eikä puutu niihin. Kyllä minä teidän huomionne, huomioitanne pidän ihan perusteltuina, mutta mutta tästä mietinnöstä tulee hyvin pitkä ja hyvin raskas, jos todella kaikki nämä eri yksityiskohdat otetaan huomioon ja miten sitten va- tehdään valintoja, mikä ryhmä on tärkeämpi kuin toinen esimerkiksi. Niin minimipalkka äh, kysymys on asia, josta olemme keskustelleet useaan otteeseen ja tähän on puututtu myös muissa mietinnöissä. Meidän mietintöjemme tulisi olla lyhyitä ja objektiivisia. Ja jos me toistamme asioita, joiden suhteen on jo tehty päätös, niin no ei kai se välttämättä väärin ole, mutta aika tarpeetonta lähteä toistamaan asioita, ellei kyse ole todella äh, perustavanlaatuisista seikoista, kuten vaikkapa köyhyydestä. Mutta muut asiat, joita on jo toistettu aiemminkin eri päätöksissä, mielellään jättäisin tämän tekstin ulkopuolelle, ellei nyt keskusteluissa tulee ilmi, että joku asia on niin kertakaikkisen tärkeä, että se on aivan pakko ottaa tähän tekstiin mukaan. No sitten tässä on muotoiluja, joita on käytetty myös muissa mietinnöissä, mutta joita kollegat haluavat täällä toistaa. Mutta me haluamme olla innovatiivisia, me haluamme jotain uutta kautta. No, joissain kysymyksissä luonnollisesti voisin ajatella tuttuja ratkaisuja. Ajatellaan toisia kysymyksiä Ähm, joissa taas jäsenvaltioilla on erilaisia ratkaisumalleja, emme me voi lähteä sanelemaan. Ehkäpä ajatellaan, äh, voitaisiin sanoa vaikkapa jäsenvaltioiden äh, äh, määräysten mukaisesti tai jotain tällaista muotoilua. No niin, sitten peruspalveluista, yleishyödyllisistä terveyspalveluista. Näistähän on tehty jo mietintö ja siinä on määritelty joukko toimenpiteitä, mutta ehkäpä tämä täytyisi jossakin mainita kuitenkin. No sitten, en minä nyt tässä nyt lähde kaikkia yksityiskohtia käymään läpi, mutta varmasti voimme käydä kahden välisiä keskusteluja ja asiat saadaan näin ratkaistua. Kiitos. Herra Silva. Kiitoksia, herra Silva Peneda. Näin myös tämä esityslistan kohta. Siitä äänestetään seuraavassa kokouksessa, eli 31. maaliskuuta. Tämä esityslistan kohta on näin käsitelty. Ja nyt viimeinen esityslistan kohta. Työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistäminen. Tämä on Rova Jean Lambertin teksti. Hän on esittelijämme. Olkaa hyvä, Rouva Lambert. Thank you, President. Um, I, I feel that... Kiitos puheenjohtaja. Niin saattaa olla, että tässä nyt on vähän toisintoa niistä keskusteluista, joita juuri on käyty. Mutta taustana, kuten ihmiset muistanevat, on se, että vastataan komission suositukseen jota neuvosto on sitten käsitellyt. Ja se koskee työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämistä. Olen tarkastellut niitä osa-alueita, joita komissio ja neuvosto ovat erityisesti käsitelleet, ja alkuperäisessä mietinnössä ne oli yli sata tarkistusta jotka ovat pikemminkin lisänneet siihen tekstiä, eivätkä oikeastaan korjailleet sitä. Olen siitä oikein kiitollinen, mutta tiettyjä alueita on, jossa ei olla aivan yhtä mieltä. Se ei varmasti ole myöskään mikään yllätys. Ne ovat juuri samoja alueita, joihin edustaja Silva Pineda juuri miittasi. Yksi kohdista liittyy tuloihin, minimituloihin, toimeentulotukiin ja niin edelleen. Ja tässä kyseessä mietinnössä on miltei väistämätöntä, koska kyseessä on aivan ydinkysymys komission suosituksesta olla näitä ottamatta huomioon, että meidän täytyy vastata siihen, mitä komissio on sanonut. Ja ehkäpä kaikki kiistanalaisin kohde on kapassa kuusi, jossa ehdotetaan direktiiviä tällä alalla joka ei ole sanottaakseen yksimielistä tukea, joten en usko, että tässä suhteessa löydämme kompromissia, vaikka tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Saattaa olla, että haluamme tarkastella tätä eurooppalaista köyhyyden sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta 2010. Siinä on erilaisia valintoja eikä niinkään kompromisseja. Kuitenkin Meillä on tiettyjä kompromissialueita, joille olen kiitollinen sihteeristölle sen tekemästä työstä. Ne koskevat kysymyksiä, jotka liittyvät siis vähimmäistoimeentuloon. Se on yksi kysymys. Lisäksi tämä ehdollisuuskysymys. Miten pitkälti näistä tuista pitäisi tehdä, näihin tukiin, tukiin pitäisi laittaa ehtoja siitä, miten ihmiset menevät työmarkkinoille. Tämä on siis toinen ala, jossa meidän pitää selkeästi valita niiden välillä, jotka ovat sitä mieltä, että ehdot ovat tärkeitä ja toiset taas, jotka ovat sitä mieltä, että niitä ei tulisi asettaa, varsinkin silloin, kun kyseessä on laskuka- laskusuunne. Kompromissi voidaan tehdä kappaleessa viisi, jossa käsitellään sosiaaliturvajärjestelmien välisiä jännitteitä ja siitä, miten työmahdollisuuksia saadaan. Lisäksi kysymys, joka koskee laadukkaiden palveluiden käyttöönotto kappaleessa 13 ja syrjinnän vastaisuus kappaleessa 15. Siinä tällainen kompromissi varmaan on paikallaan. Tiedetään, että tässä valiokunnassa on siinä suhteessa jännitteitä. Kappale 22 myöskin ja tiekartasta kysymys siitä, miten tässä mennään eteenpäin. Voi hyväksyä suurimman osan tarkistuksista. Saattaa kuitenkin olla, että meidän tulee tarkastella vielä joko sitä, että löydetään kompromissi, että voidaan saada yksi kappale näistä huolenpitäjistä – ja katsotaan sitten, millä tavalla nämä omaishoitajat ja muut otetaan huomioon. Ja lisäksi silloin Penedahan mainitsi nämä erittäin heikossa asemassa olevat ryhmät ja se, että haluamme nimetä ne täällä tai sitten että meillä on yhteisymmärrys siitä, mistä on kysymys. Ja jätämme nimeämättä. Se on tietysti valiokunnan valinta sitten. Ehkä tulisi vielä katsella sitten sitä, mikä meidän näkemyksemme on sosiaalirahaston ja globaalin rahaston kehityksen kulku. Siinä on jotakin kappaleita, jotka ehkä paremminkin kuuluisivat muihin mietintöihin ehkäpä saattaa olla myöskin, että ne pitäisi tuonne sosiaalipöytäkirjan laittaa sen sijaan, että ne otettaisiin mukaan tässä. Hyvin monet kysymykset palaavat myös tähän mietintöön, jotka on jo sisällytetty muissa mietinnöissä, muihin mietintöihin. Ja tästä syystä tämä aiheuttaa erityisiä hankaluuksia minulle esittelijänä. Silloin tiettyjä asioita, että tuen ehdottomasti aivan alusta lähtien. Sosiaalisen todellisuuden arviointi ja niin edelleen, mutta ehkäpä voisimme tarkastella valiokuntana niitä tarkistuksia, jotka todella sopivat tähän sosiaaliseen mukaanottamiseen. Esimerkiksi turvapaikkajärjestelmän laatu ei siihen välttämättä kuulu. Ja se, mitä ihmisille tapahtuu sitten, kun heitä ei hyväksytä. Tämän kaltaisia aloja siis on, mutta yleisesti ottaen voisin todeta, että tietyissä kohdin meidän täytyy tehdä valintoja sen suhteen, mikä terminologia on ja mikä on se ajattelutapa, Olemmeko sitä mieltä, että minimitoimeentulo, onko se ydinkysymys, kun se tarjoaa ihmisille ihmisarvoisen ylä- elämän, vai pitäisikö meillä olla jonkunlainen toimeentulotuki, jos on ainoa tuen lähde? Valintoja siis täytyy tehdä. syrjimättömyyskysymyksessä. ja sitten näissä ehdoissa. Mutta kiitoksia hyvät kollegat näistä tarkistuksista. Niiden valtava enemmistö on erittäin myönteisiä. Suuret kiitokset. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Lin ja Grammes. Lin ensiksi, olkaa hyvä. Kiitoksia jälleen tästä tehdystä työstä. Kohdassa kuusi olette täysin oikeassa. Siinä tulee ongelma minä tietysti esitän tarkistukseni niin tar- kohdasta kuusi jälleen vähimmäistulosta. Toivottavasti tähän ihmiset pystyvät tätä tukemaan, koska eurooppalaiselle tasolle, jos puhutaan vähimmäistulosta, niin sitä kyse vaan, vaan tässä on parhaiten käytäntöjen vaihtamista jäsenvaltioiden välillä tässä suhteessa ja toivottavasti keskustelun eri puolet voisivat tässä tulla yhteen. Ja 54 muistin mukaan tämä tarkistus oli, katson sitä nyt nopeasti, etsin. No kyllä se varmaan lopulta löytyy. Mutta tietysti paljon näitä tarkistuksia jättänyt vanhemmista ikääntyneistä ihmisistä, ihmisistä, joilla on huume- ja alkoholiongelmia ja vammaisista. Se tietysti pitää ihmisiä tehokkaasti pois työmarkkinoilta sulkee pois. Ja tarkastelun on kiinnittänyt myös huomioon siihen, että pitäisi pakollista eläkeästä päästä eroon. Tietysti jäsenvaltiosta riippuu päättää eläkeiästä, mutta että tulisi tällä, että tämä pakollinen eläkeikä, niin jos se monissa jäsenvaltioissa, niin mielestäni se on väärin. Mielestäni olette oikeassa näistä hoitajista täytyy saada vahva kohta heistä, että otetaan yhteen monia jätettyjä tarkistuksia heistä hyvin vahvaan yhteen lausumaan. Turvapaikanhakijat varmistetaan, että voivat tehdä töitä. Mielestäni siinä täytyy olla parhaiden käytäntöjen vaihtoa jälleen. Emme varmaankaan voi määrätä jäsenvaltiota, mutta mielestäni on tärkeää, että turvapaikanhakijoiden pitäisi pystyä tekemään töitä, koska heitä on monissa jäsenvaltioissa ovat siinä asemassa, että ovat heitä ei päästä työmarkkinoille. Niin. Yritän tässä kahta keskustelua kuulla samaan aikaan. Niin, että saataisiin turvapaikanhakijat työmarkkinoille, mutta varmaankin olette tietysti kaikista tarkistuja, joita että aiemmin olemme erittäin hyvät tehneet näissä asioissa, ja on varmaa, että yhteistyötä tehdään, jotta kompromissia saadaan aikaan. Näistä tarkistuja myös. Kiitoksia. Kiitoksia, ja sitten äh, herra Krames. Thank you, Chair. Um, just Kiitoksia. Kaksi lyhyttä kommenttia vain. Ensinnäkin sosiaalidemokraattisena ryhmänä tuemme ehdottomasti minimituloehdotuksia. Tässä menetelmä on erilainen, mutta kyllä tuemme tätä ehdottomasti toiseksi. Lisäksi tässä on yksi asia, joka monet kollegat ovat ottaneet esille. Ja tässä on erityinen kohta, joka koskee ammattikoulutusta, elinikäistä oppimista ja niin edelleen. Minusta sitä tulisi painottaa hieman enemmän. Tarkistuksia on esitetty tässä suunnassa. Ja mielellämme tuemme näitä myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten ää, äh, rouva Lambert saa vielä loppupuheenvuoron. Thank you and, um, thank you. Kiitoksia ja kiitoksia Lislinille myöskin näistä hänen jättämistään tarkistuksista ja varmaankin kompromisseissa voidaan tehdä yhteistyötä ja tietysti Demarian kanta näihin avain asioihin on mielenkiintoista kuulla ja mielestäni olette oikeassa, että näitä voidaan vahvistaa näitä asioita. Yksi asia, joka olisi tainnut ottaa on se, että nyt kun meillä on muutama tarkistus paikallisviranomaisten merkityksestä, koska se otettiin esille. Kaksi kolme miestä taisin tehdä, että se oli ollut se oli aiemmin heikommassa asemassa tässä mitä Se sitä ottaa vahvemmin esille ja varmaankin hyväksyn tämän tarkistuksen, joka tästä on tullut sekä myös omanikin on siitä. Ja haluaisin myös esittää kiitokseni Rouva Paniotopolikselle sitä, että hän on yhteisölle kirjoittanut jossakin näistä, että tehtiin hyvin lyhyellä varoitusajalla ja mut, mutkin kollegat varmaan olisivat tämän tehneet, jos olisi antanut niille vähän enemmän aikaa. Ehkäpä noin 30 sekuntia. No, mutta olen varma, että tämä saadaan yhteen kasattua. Kiitoksia. Kiitoksia rouva Lambert. Näin tämäkin keskustelu on saatu päätökseen. Äänestys toimitetaan 31. maaliskuuta. Ennen kuin päätämme, tarkoitus oli pitää koordinaattorien kokous tänään, mutta koska esityslista oli näin helposti käsiteltävä ja kävi läpi näin nopeasti, niin olemme nyt saaneet poliittisilta ryhmiltä hyväksynnän, kirjallisen hyväksynnän sihteeristön tekemistä ehdotuksista, joten koordinaattorien kokousta ei järjestetä. Muita asioita ei ole ja ainoastaan, jaha, herra Bush Matthews vielä. Ihan lyhyesti vain haluan osoittaa, että me välitämme puheenjohtajiston haasteista. Aurinkonpaistedirektiivi vedettiin pois. Pitäisikö se kuitenkin tuoda takaisin? Sillä kun tässä nyt kesä on tulossa, niin varmaan aurinkoa tulee enemmän ja se paistaa suoraan teidän silminne. Ja kyllä jonkun pitäisi se huomioida. Kyllä me siis valitamme tälläkin puolella. Yes. Now, which one option. Niin me keskustelimme itse asiassa sitä, että me voimme laittaa valot pois kaikilta ja sitten me emme enää kärsi. Mutta eiköhän jotain uutta teknologiaa ole olemassa niin, että saataisiin, saataisiin jotkut yhden tai kahden ikkunan verhot kiinni ja muut jäisivät edelleen auki. Nyt ei näin näytä kuitenkaan olevan. No niin, hyvä. Kiitoksia kuitenkin herra Bushel Matthews tästä huomavaisuudestanne ja ajattelevaisuudestanne. Ja nyt ei enää tarvitse muuta kuin ilmoittaa, että seuraava kokouksemme järjestetään maanantaina 30. ja tiistaina 31. maaliskuuta. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.